siitä äänestystä. Tässä kaikki tiedonannot. Olemme siirtyä tärkeään asiaan. Eli esitystä hyväksyminen, jonka puheenjohtajakokous hyväksyi 10. syyskuuta 137 artiklan mukaan, siis puhemieskokouksen hyväksymänä on teillä – kuten tiedätte, nyt on tärkeitä asioita käsiteltävänä. Viime viikolla oli komission jäsenten äh, kuulemistilaisuudet ja nyt äänestämme tästä asiasta vielä tänään. Huomenna minulla on myös puhe, jossa esitän poliittiset ja, ja tekniset suuntaviivani, joiden mukana aion toimia kahden puolen vuoden toimikauteni aikana. Meillä on ohjelmassa myös Euroopan komission puheenjohtajan valinta. Äänestämme myös delegaatiosioista tänään ja keskiviikkona valmistelut G20 huippukokoukseen Neuvosto ehdottaa budjettia vuodelle 2010 ja muita asioita, joten esityslista on hyvin rikas. Nyt kohta kohdalta niin keskustelisin tästä esityslistasta kohta kohdalta. Nyt vain ensin annoin yleisiä huomioita mutta annan puheenvuoron aikanaan kaikille. Maanantaina, tai onko maanantaista jotakin huomioita tänään? Esitystä teillä on. Onko siihen jotakin huomioita? Siis tämän päivän maanantain esitystä on en näe. Maanantain esitystä on hyväksytty. Herra Golnish on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Puhun hyvin lyhyesti. Kyseessä on oikeastaan työjärjestyspuheenvuoro viittaus koskien puheenjohtajakokousta. Kuten sanoitte, puheenjohtajakokouksessa sovitaan esityslistasta työjärjestyksessä sanotaan, että puheenjohtajakokoukseen osallistuvat eh, puhemies, ryhmien puheenjohtajat ja sitoutumattomien edustaja. Tällä hetkellä sitoutumattomien ehdokasta ei ole vielä nimetty. Tietyt eh, sitoutumattomat jäsenet ovat kirjoittaneet teille tästä aiheesta ja olisivat valmiita tapaamaan teitä. Heistä olisi mukavaa, jos te, hyvä puhemies, eh, kutsuisitte koolle sitoutumattomien jäsenten kokouksen niin, että työjärjestyksen mukaan sitoutumattomat voisivat valita oman edustajansa puheenjohtajakokoukseen niin, että puheenjohtaja voisi puheenjohtajakokous voisi tehdä päätöksensä täysivaltaisena. Kiitoksia. Dziękuję bardzo za tą uwagę. Kiitos tästä huomiosta. Tämän parlamentin istunnon aikana vielä otan yhteyttä teihin ja muihin kollegoihin, jotta voimme hoitaa asian. Kiitoksia. Ymmärrän, että maanantain esityslista on vahvistettu. Siirrymme tiistaihin. Onko tiistaista tai esityslistasta joitakin huomioita teillä? Siis vain tiistai. En näe huomioita tiistain esityslistasta. Se on hyvä vahvistettu. Sitten keskiviikko. Onko huomioita? Puheenjohtaja Kompenit, olkaa hyvä. Chers collègues, la conférence des... Hyvät kollegat, puheenjohtajakokous päätti äänestämällä ottaa esityslistalle keskiviikkona komission puheenjohtajan nimittämisen ja valinnan. Tiistaina iltapäivällä me kuuntelemme komission puheenjohtajan ehdotuksia ja haluaisimme lykätä puheenjohtajan valintaa, koska 22 päivän kuluttua Irlannissa järjestetään kansanäänestys. Kansanäänestys on keskeisen tärkeä, kun ajatellaan, mikä on Lissabonin sopimuksen kohtalo. Hyväksytäänkö se vai hylätäänkö se? Nyt tutkimukset osoittaisivat, että kyläni voittaisi. Meidän pitäisi kunnioittaa Irlannin äänestystulosta, olemme me sitten Lissabonin puolesta tai sitä vastaan. Jos nyt Nitsan sopimuksen puitteissa nimitämme puheenjohtajan, kun kuitenkin olisi mahdollisuus Nitsan äh, Lissabonin sopimuksen puitteissa sitten toimia näin lyhyen ajan kuluttua. Eli Kyse on 22 päivästä. Me tiedämme aivan pian, mikä on oleva tilanne. Irlannin kansanäänestyksen jälkeen sitten voitaisiin allekirjoittaa Lissabonin sopimus, mikäli tilanne siihen tarjoutuu. Nyt on Lissabonin sopimuksesta tehty kaksi valitusta ja viimeisimmällä kerralla perustuslakituomion istuin yksi mielisesti päätti, että se on perustuslain mukainen. Tsekki ja Puola ovat tässä vielä ratifioinnin tiellä. Ihan kohta päätän puheenvuoroni, mutta tämä on kyllä äärimmäisen tärkeää. Parlamentin on osoitettava oma identiteettinsä ja kantansa tässä asiassa. Me emme tee työtämme parlamenttina, jos emme toimi tällä tavalla. Tämä on äärimmäisen tärkeää. No Kyse ei ole siitä äänestämmekö kyllä vai ei Barososta, vaan siitä, että lykkäämme äänestystä tänään niin, että kuuntelemme ensin Irlannin kansanäänestyksen tuloksen Lissabonista. Hyvä puheenjohtaja. E, panie przewodniczący. Hyvä puheenjohtaja, en halunnut keskeyttää teidän esitystänne. Kuten tiedätte, tällainen esitys esityslistaa koskien pitäisi kestää minuutin, se kesti kaksi ja puoli. Ymmärrän, että asia on tärkeä teille, mutta minä haluaisin, että kaikki uudetkin jäsenet tietäisivät, että mitkä kaikki säännöt meitä koskevat, myöskin teitä. Tässä oli kyse lyhyestä puheenvuorosta, esityslistasta ja sen vahvistamisesta. En teitä keskeyttänyt, kuten näitte, mutta pyytäisin kovasti, että rajoittaisitte tätä puheaikaa. E, dziękuję bardzo. Kiitoksia. Sitten puheenjohtaja Schulz. Kiitoksia puheenjohtaja kollega Kohn Pendit tarttui esitykseen, jota minun ryhmäni esitti puheenjohtajakokouksessa viime viikolla. Esitimme tämän, koska uskomme, että on vähemmän kysymys Irlannin kansanäänestyksestä tai perustuslakituomioistuimesta, vaan kohesion puutteesta neuvoston toiminnassa, joka on perustana nyt tälle äh, sekaannukselle, joka nyt on. Meillä on siis oikeusyhteisö, ja Euroopan unioninhan on oikeusyhteisö, ja sen täytyy olemassa olevan oikeuden perustalta toimia, ja se on nyt sen sopimus nyt joten vaihtoehtoa ei ole niiden sopimukselle. Ja tämä koskee komission jäsentiä ja puheenjohtajaa. Se, mitä neuvosto haluaa, se haluaa valita niiden sopimuksen perusteella sitten sen termiin, jotka on viittasi. käyttää Lissabonin sopimukseen tätä, mikä tarkoittaa, että meillä on komission puheenjohtaja, joka on toiselta oikeusperustalta valittu kuin komissionsa jäsenet. Sitä komission puheenjohtajakin pahoittelee itseään puhuu Lissabonin enemmyksestä ympärinsä. Eli tämä sekaannus neuvostossa on syntynyt. Ja tämä on se syy, miksi me olemme siinä käsityksessä, että lykätään äänestystä, kun ne, kunnes neuvosto on saanut sovun siitä, mitä se haluaa. Puheenjohtaja. Zu Recht Belehrungen erteilt, dass man zwei Minuten hat, dann geben Sie... Antakaa minulle kaksi minuuttia, kun siitä opetitte äsken. Eri syystä lykkäys kuin mistä Kompenit on sanonut, lykkäys on tärkeä ja tästä meidän esittämästämme syystä tätä ehdotusta tuen. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Nyt haluaisin, että Herra Dahl haluaisi pyytää puheenvuoroa nyt vast, vastustaakseen. Kaksi, kaksi ja puoli minuuttia niin kuin tähän asti kaikki. Puhemies, kuten tiedätte, noudatan aina puheaikoja. En tarvitse kahtakaan minuuttia. Ensinnäkään en ymmärrä herra Koon Bendittiä. Hänen hän olisi pitänyt pyytää äänestyksen lykkäystä Euroopan parlamentissa koskien Lissabonia. Et comme on a nyt mm, Euroopan parlamentissa meillä on Nitsan sopimus ja edellytämme, että Nitsan sopimusta sovelletaan niin kauan, kunnes Lissabonin sopimus astuu voimaan. Je aussi Edelleen haluaisin pyytää, että ennen kuin äänestämme Barrososta, pidämme kiinni säännöistä loppuun asti. Euroopan parlamentin on Sinon, nous no ne sommes pas... On pyrittävä Lissabonin kohti äänestettävästä Barrososta Lissabonin alla. Tämä on, olisi johdonmukaista. Mutta jos saisimme komission aikaan, pyydän, että toinen lokakuuta kansanäänestyksen jälkeen perustaisimme valiokunnan niin, niin, uudesta sopimuksesta – ja kunhan konventit on taivutellut Klausin allekirjoittamaan, hän kyllä allekirjoittaa hyvin pian ja parlamentti astuu Lissabonin aikaan ja allekirjoittaa sen Lissabonin aikaan. Jos haluamme olla johdonmukaisia, meidän on oltava koko ajan johdonmukaisia. Nyt tarvitsemme toimivan komission. Olemme kri- kriisissä ja tarvitsemme toimivan komission ennen Kööpenhamia. Häminää. Ja kuten tiedätte, meillä on vielä aika pitkä aika ennen kuin koko kollegio on käynnissä. Siksi minun ryhmäni, joka on vastuutuntoinen ryhmä, pyytää, että äänestäisimme keskiviikkona komission puheenjohtajasta. Bardzo, bardzo dziękuję, panie Kiitoksia puheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Oli esityksen puolesta ja yksi, yksi vastaan yksi puolesta esitystä. Sellaiset ovat säännöt ehdotuksista keskusteluun. Nyt äänestetään asiasta vihreiden ryhmän ehdotus. Tämä on sähköinen äänestys, nimenhuutoäänestys, kyllä, varmasti. Äänestämme. Czy wszyscy oddali głosy? Oletko kaikki äänestäneet? Kiitoksia, äänestys päättyy. E. 130 głosowało 3... 397 ääntä, 135 puolesta, 248 vastaan, 14 tyhjää. Ehdotusta ei hyväksytty. Ymmärrän, että on vielä puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. minä äänestin, mutta valo ei kyllä tänne syttynyt tänne laitteeseen. Äh, Merkitkää tämä pöytäkirjan. Peci, musi nam pani powiedzieć. Teidän täytyy kertoa, se vastaa vai puolesta. To był głos za czy przeciw? Vastaa vai puolesta oli se ääni? Po, To był głos... Puolesta, puolesta. Ważne, musimy... Ääni oli puolesta, koska se on tärkeää, se täytyy määritellä. Siis ääni oli puolesta, eli ei muunnosta muuta äänestyksen tulosta. Joka tapauksessa ehdotus ei mennyt läpi. Vielä toinen puheenvuoropunto, kuka pyysi puheenvuoroa? Kiitoksia paljon. Siirrymme. Niin, olkaa hyvä. Pan Shire. Herra Shire. No, Mr. Shire sitting over there. Uh, yeah, I have, I have the same, I have the same. Niin, minulla oli sama ongelma, puhemies. Äänestyskoneeni ei toiminut. Minä äänestäisin vastaan. Olisin äänestänyt vastaan, jos olisin voinut, mutta se nyt ei onnistunut. No, Kiitoksia. Eli yksi yksi <laughs> puolustaja vastaan näissä äänissä. Onko vielä huomioita? Olkaa hyvä. Kuka haluaa puheenvuoron? Yksi henkilö. My machine wasn't working either. Can I vote? Minun koneeni myöskään toiminut. Voisin äänestää vastaan? Govim. On kuin liika matsi 2-1 mutta se ei muuta äänestyksen tulosta. Ymmärrän teitä kyllä hyvin. Herra Stödi. Też nie, głosowała. Eikö teidän äänestys onnistunut, herra Stödi? It's okay. Mr. President. Yeah. Puhemies, haluaisin ilmaista, että minun koneeni ei toiminut ja minä äänestin puolesta. Olisin äänestänyt puolesta. Za, rozumiem. Proszę Państwa, e, Proszę Państwa, ja chciałem... Oikeuksieni mukaisesti haluaisin tehdä päätöksen, koska olisi selvästi selkeä enemmistö ehdotusta vastaan. Oletan, että tässä asiassa lähettäkää kirjallinen ilmoitus tässä asiassa ja muutamme vastaavalla tavalla sitten äänestyksen tuloksen. Kaikki on sähköisesti testy. Teidän äänemme lisäämme siihen, mikä tuli tulokseksi nyt. Se muutamalla äänellä muuttaa tulosta. Nyt ei nyt pidennetä tätä kokousta tältä osin. Ymmärrän, että ylivoima oli niin suuri ein puolesta, että se ei muuta äänestyksen tulosta. Pyydän, että jätätte kirjalliset huomautukset. Onko keskiviikosta muita huomioita? En näe muita huomioita. Keskiviikosta on hyväksytty. Sitten esitystä torstaiksi. Onko huomioita? En näe huomioita. Sen vuoksi koko esityslista on hyväksytty. Kiitoksia. Voimme siirtyä ensimmäiseen kohtaan esityslistalla. Annan puheenvuoron eh, varapuhemies Pitellille, jonka toivotan sydämellisesti tervetulleeksi. Thank you. Cari colleghe, cari colleghi, buonasera a tutti. Hyvät kollegat, hyvää iltaa kaikille. Seuraavaksi äänestämme ehdotuksesta päätökseksi, joka koskee jäsenten lukumäärää valtuuskunnissa. Äänestämme